Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Ja aloitan budjettivaliokunnan kokouksen. Nyt esityslistan hyväksyminen ja sitten äh, Järjestysyystä ehdotan, otamme kohdan neljä. Tilanneselvitys omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän työstä. 10.30 johtuen siitä, että vieraamme pääsevät silloin Lähdet Lama Suurekalfiin pääsevät silloin paikalle. Jos ei kukaan vastusta, Välitän teille te ilmoituksia. Ensinnäkin rahoitusasetus vietiin loppuun viime kuussa. Parlamentti on saanut kaksi delegoitua säädöstä, jotka komissio on hyväksynyt sekä tässä valiokunnassa tämä valiokunta että budjettivalvontavaliokunta saa tämän käsittelyn, että saaneet delegoidut säädökset, ne on myös julkaistu kokouksen pöytäkirjassa samoin kirje Georgievalta, komissaari Georgievalta, joka kehottaa parlamenttia äh, toimimaan artiklan 107 kohta 6 mukaisesti työjärjestyksessämme määräajan umpeutuminen on 20. marraskuuta kello 12 molemmissa valiokunnissa ja siinä tapauksessa teille erotetaan kirjallisessa menettelyssä yhdessä budjettivalvontavaliokunnan kanssa neuvotellen teille sitä suositus, jotta tämä asia otettaisiin käsittelyyn joulukuussa työsistunnossa tarkoituksena Euroopan komission mukaan saada aikaan ensimmäinen tammikuuta. Tämä tulee voimaan ja sitten voidaan nopeuttaa uudistusta täydestä varainhoitovuodesta. Te olette varmasti tutustuneet näihin delegoituihin säädöksiin. Tämä ei tarvitse mitään erityisiä kommentteja. Olen kertonut myös päätöksistä, joita koordinaattorit tekivät 28. lokakuuta. Ensinnäkin mitä tulee mietintöjen jakamiseen. kalastussopimus Martelian kanssa menee st ryhmälle kalastussopimus Liberian kanssa ryhmälle EPP, työllisyys raportti PK-yrityksille, niiden vaikutus, tär, ne vaikuttavat tärkeällä tavalla kasvuun, työllisyyteen EU-ssa. GUE saa tämän mietinnön. Mitä tulee sitten valiokunta-aloitteisiin mietintöihin, DV-valiokunta saa mietinnön tästä rahastosta Afrikalle – 55-54 sääntöjen mukaisesti. Tässä todennäköisesti käytetään 54 sääntöä. Sitten komission asiantuntijaryhmän rekisteröintiryhmä. Me annan tästä lausunnon. Sitten miet, budjettivalvontavaliokunnasta, val, val, valvonta kansalaisjärjestöistä. Me pyydämme käytämme tässä 54 sääntöä hyväksemme. Sitten budjetin mietintö euroalueen budjettikapasiteetista. Parlamentaarinen valvonta ja budjettiin liittyvät seikat. Budjettivaliokunta haluaa, että ollaan yhdessä Ekoniin 54 säännön puitteissa. Tästä voimme kohta puhua sitten koordinaattorissa. Sitten mitä tulee kuulemisiin, kuuleminen uudesta rahoitusvälineestä ja Äh, pankkia roolista. Tässä olemme yhteistyössä, jota toivoo ITRE. ITREn kanssa. Sitten mitä tulee delegaatiomatkoihin, missioihin, meidän valtuuskunta, joka lähtee Jordanian Libanoniin, me pyydämme Libe-esittelijät mukaan. He voivat osallistua, jos haluavat. Tällaisia ilmoituksia teille nyt. Te olette saaneet tiedonannon pöytäkirjoista, jotka pidettiin 28.29. Jou- joulukuuta, 30. Joul- äh, syyskuuta, 23. lokakuuta. Näitä voidaan varmasti pitää nyt hyväksyttyinä. Ja nyt haluaisin kertoa sovittelun tuloksista. Kuten te tiedätte, viisi päivää ennen aikaraja saatiin aikaan ratkaisu. Meillä on 21 päivää hyväksytä täysi istuntoa ja me veimme tämän asian käsittelyn loppuun 13 päivä tätä kuuta tai oikeastaan lauantaina pikkutunneilla 14. päivä perjantaina Luxemburgin varan, valtiovarainministeri, joka johti neuvostoa, toivoi, että tämä olisi onnellinen hy- hyvä perjantai, mutta ikävä kyllä tapahtui tämä Pariisin tragedia. Ja tästä tulikin musta perjantai niin Ranskalle kuin Euroopalle. Haluaisin sanoa teille parlamme, Ranskan parlamentin jäs, valittuna parlamentin jäsenenä, kuinka kovasti minun vaikutti teidän ja neuvoston ö, surun valittelut ja myötätunnon ilmaisut ja solidaarisuuden ilmaisut. On totta, että terroristit, kun suorittavat näitä barbaarisia tekoja. Tätä kautta ovat hyökänneet Ranskan, Ranskaan samoin koko Euroopan arvoja vastaan, elintapaamme vastaan täällä Euroopassa. Ja tunsin selvästi solidaarisuuden, jota ihmiset halusivat ilmaista. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän sovitteluun. Ja kiittää tätä meidän Dream Teamiämme. Haluan kiittää yleisesittelijäämme Gerard de Preta, joka esitteli ja puolusti muiden pääluokkien budjettia samoin Jans Geyer, joka on pysyvä esittelijä erillisvirastoista ja kiitän myös Ederiä, joka on vastuussa lisätaloarvoista kahdeksan tänä vuonna, ja sehän liittyy aika suoraan sitoumuksiin, joita jäsenvaltioiden kannettavaksi tulee ensi vuonna johtuen maahanmuutto- ja pakolaiskriisistä. Haluan kiittää koko valtuuskunnan jäseniä. Te olitte todella solidaarisia ja uskon voivani sanoa, että saimme tyydyttävän tuloksen – Vaikkakin komission puheenjohtaja eilen sanoi Brysselissä, että EUn budjetti on tällainen keskinkertainen ja pitää miettiä, miten sitä voitaisiin täällä vahvistaa ja samoin mitä voidaan vahvistaa EUn ta- jäsenvaltioiden talousarvioita, jotta voimme ryhdikkäästi alkaa vastata edessä oleviin haasteisiin. Tietenkin meidän täytyy sitten tarkastella, missä määrin monivuotinen rahoituskehys on tullut liian tiukaksi, liian jäykäksi, eikä anna meille tarvittavaa joustoa, kun syntyy huomattavia isoja kriisejä, kuten tämä maahanmuuttokysymys. Joten keskivaiheen tarkastelu tulee olemaan ratkaiseva kysymys meidän valiokunnallemme ja Euroopan parlamentille, jotta Eurooppa pystyy vastaamaan legitiimeihin odotuksiin, joita kansalaisillamme on. Haluan kiittää myös kaikkia budjettivaliokunnan työntekijöitä, henkilökuntaa, poliittisia neuvonantajia, toimivat ryhmissä ja kiitän kokonaisuudessaan kaikkia yksikköjä, jotka ovat auttaneet ja erityisesti kiittäisin kääntäjiä ja tulkkeja. Haluaisin, me saamme siis hyvän tuloksen ja juuri emme parempaa olisi voineet toimia. Tässä saatiin mi, lähes miljardi 500 miljoonaa enemmän maksuja ja sitoumusmäärärahoina suhteessa siihen, mitä neuvosto päätti alkuperäisessä versiossaan. Mutta Onnistuimme myös siksi, että Luxemburgin puheenjohtajavaltio oli aivan erityisen tehokas johtaessaan keskustelua tätä välitystoimintaa, johon ei liikaa mennyt aikaa. Ja uskon voivani sanoa, että tulos todellakin on toiveittemme tasolla. Ensi viikolla olemme siis täysistunnossa ja toivon todella, että parlamentti tulee tämän talousarvion hyväksymään 155 miljardia euroa, 144 maksumäärärahoja, toinen oli maksustamusmäärärahat. Meidän valiokuntamme jäsenet eivät ota kantaa sovittelun tulokseen sinällään, koska päätelmät ja yhteinen teksti välitetään suoraan täysistunnolle parlamentin valtuuskunnan nimissä. Tästä keskustellaan 24. päivä ja äänestetään keskiviikkona 25. marraskuuta. Sanoin teille, että meidän valiokuntamme tulee äänestämään sen jälkeen, kun on keskusteltu kuitenkin kolmesta tekstistä, jotka liittyvät sopimuksen lisätalousarvio 8, joustavainen käyttöönotto ja solidaarisuusrahaston käyttöönotto. Ja nyt annan puheenvuoron yleisesittelijälle. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella puolestani kaikkia kollegoita saavutuksistamme perjantaina 13. päivä. Se oli tietysti myös näiden Pariisin raukkamaisten hyökkäysten päivä. Siitä me kuitenkin työskentelemme solidaarisesti Pariisin hyökkäys oli hyökkäys meidän kaikkien arvoja vastaan. Kuka tahansa meistä olisi voinut olla Pariisissa tuona iltana. Meidän pitäisi ottaa henkilökohtaisesti tuo hyökkäys. Ja, ja pitäisi ilmaista solidaarisuutemme Ranskan kansan kanssa. Ei pidä myöskään unohtaa, että Euroopan pitäisi toimia etukäteen mieluummin kuin jälkikäteen. Ja varmasti täytyy ratkaista ihmisiä, jotka noista Pariisin hirmutöistä ovat vastuussa. Meidän ei pitäisi reagoida tapahtumien jälkeen, vaan ennakoida asioita. Pohjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia siitä, että saimme hyvät, hyvän tuloksen neuvotteluissa. Voin sanoa, että tämä oli menestys. Menestys, koska pysymme yhtenäisinä. Saavutuksemme oli myönteinen, koska kaikki, jotka de- delegaatiossa puhuivat, saivat äänensä kuuluviin. Meillä on budjetti yrityksille, pk-yrityksille, yrittäjyydelle. Ja otsakkeen A1-kohtaa katsoo. Me onnistuimme kääntämään neuvoston kannan siinä ja horisontti 2020 me onnistuimme torjumaan jotkut neuvoston leikkaukset, joten me voimme tarjota joitakin tak- takuita Junckerin ohjelmille. Meillä on nyt budjetti PK-yrityksille, parempi budjetti Erasmukselle, enemmän Kosmelle. Se merkitsee enemmän varoja Erasmukselle myös enemmän varoja sekä sisäiselle että ulkoiselle solidaarisuudelle. Tästä vielä. Meillä on solidaarisuus ja budjetti ja budjettityöpaikkoja varten. Ja onnistumme rajoittamaan leikkausehdotuksia. Älkääkä unohtakaa, että 97 prosenttia tarkistusta liittyy tarkistuksista liittyy päätavoitteisiimme. Joten haluaisin tietysti kiittää kaikkia delegaation jäseniä. Ja erityisesti Gérard de Preta, joka teki erinomaista työtä tiimin jäsenenä. Hän oli yksi budjetin yhteisesittelijöistä. ennusteli instituutiota koskevan osan. Hän teki erinomaista työtä. Sitten meillä oli myös pysyvä esittelijä herra Geyer, joka käsitteli toimielimiä. Kiitos henkilöstölle, joka tuki meitä kautta neuvottelujen. Sekä 2016 budjetin kanssa että tärkeän budjetin kanssa. Sitten onnistuimme otsakkeessa kaksi saamaan lisää viljelijöille. Ja otsakkeessa kolme saimme hyödynnettyä marginaalia täysimittaisesti saaden puolitoista miljardia liikkeelle. Otsakkeessa 4 24 miljoonaa euroa liikkeelle. Eli ne otsakkeet, joissa prioriteetti olivat, niissä onnistuimme joustavuusvaraa käyttämään täysimittaisesti. Tämä oli tärkeää nuorisotyöllisyysaloitteille. Kolme toimielintä pitää nuorisotyöttömyyttä prioriteettina Tässä budjetissa olemme valmiita lisäehdotuksille. Voimme siis tehdä lisäehdotuksia. Arviossa nuorisotyöllisyysaloitteen pohjalta tehdyn analyysin mukaisesti. Meillä on nyt selkeitä poliittisia toimia budjetissa. Olemme tehneet, jotakin nuorisotyöllisyyden parantamiseksi. Ja toiseksi me olemme sitoutuneet käyttämään varoja. Meillä on myös joukko sitoumuksia, jotka ovat osa Junckerin suunnitelmaa. Tiedämme, että meillä on monivuotinen rahoituskehys lähitulevaisuudeksi Horsti 2020 ja verkkojen Eurooppa-väline. Nämä ovat Junckerin suunnitelma Euroopan strategisen investointirahaston perustaa. Eli meillä on riittävä pohja budjetille 2014-2020 ajalle. Verkon Euroopasta komissio sanoi, että emme tarvitse lisää varoja tästä vuoteen 2016. Mutta siinä meidän täytyy olla tarkkana, erityisesti kun tehdään rahoituskehyksen välikausiarvio mutta koko menettelyn ajan on ollut selvää, että me pidämme kiinni toimielimien välisestä sopimuksesta. Me voimme kasvattaa tai pienentää mitä tahansa ohjelmaa kymmenellä prosentilla, mutta erityisesti me haluamme nyt kasvattaa ohjelmia, joita pidämme tärkeinä. Sitten neuvoston leikkauksiin ja maksusitoumuksiin – Meillä on pilottiprojektimme vielä, jos otsaketta viisi tarkastelette, ja jätän tämän Gerard Duprelle ja virastot myös. Maksatuksissa me hylkäsimme neuvoston leikkaukset pitkälti ja saimme tässä tukea komissiolta. Meillä on mielestämme joukko budjettikohtia, jotka ovat riittäviä. Silti täytyy ensi vuonna olla tarkkana maksatusten suhteen. Täytyy seurata pelin kulkua ja täytyy myöskin vahtia komissiota, koska sitoumukset ovat olemassa käytettäväksi. Sitoumuksista täytyy pitää kiinni. Ja näin tehden me vastaamme eurooppalaisten odotuksiin, joten kiitokset kahdelle esittelijälle, kaikille delegaatioiden jäsenille, kaikille valiokunnan jäsenille, kaikille ryhmille, sihteeristölle, loistotyöstä kautta koko budjettimenettelyn. Ja, lopuksi kiitokset Kiomille. Paljon kiitoksia sihteeristölle. Meillä on todella päteviä ihmisiä. Ja helpottivat minun elämäni esittelijänä kovasti. Kiitos kaikkien poliittisten ryhmien henkilöstölle, kaikille neuvonantajille. Ja erityisesti kiitos EPPn neuvoille, fanille Analle, Nikolille, jotka työskentelevät satoja tunteja tämän eteen. Yksi virstanpylväs on nyt ohitettu. Vielä kerran kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia. Yleisesittelijä. Seuraavaksi edustaja Debre. Merci, monsieur le président. pour, euh, pour ces... Kiitoksia näistä myötätunnon sanoista. Ne koskettavat meitä. Ja jos Ranska olikin tragedian kourissa sinä yönä, muut maat ovat myös kokeneet dramaattisia tapahtumia. Ajattelen Lontoota, Madridia, muita maita, paikkoja vielä. Meidän ei pidä antaa periksi pelolle ja ennen kaikkea meidän pitää koota rivimme, jotta pystymme haasteeseen vastaamaan, koska kyseessä ovat arvomme. Herra Gajer virastoista, olkaa hyvä. C'est un progrès quand même. Hyvä, mutta edistys tämä kuitenkin on. Ja täytyy tässä kiittää pysyvää esittelijää siitä. Eider. Puheenjohtaja. Nyt tässä vaiheessa on taidettu jo kertoa ihan kaikki tällaisena yleisenä arviointina. Uskon, että neuvotteluilmapiiri oli todella hyvä. Uskon, että mielestäni valtio osoitti, että kun pannaan paikalle ministeri, joka tuntee toimielimet ja talousarvion, neuvottelut kyllä sujuvat eri malliin. Neuvottelut olivat todella poliittiset, eikä meillä ollut turhia kiistoja siitä, pitikö yhden sanan olla tuo vai tämä. Ja hän ymmärsi aika hyvin, että tämä ei ollut meille tärkeää. Tämä säästikin sitä aika paljon aikaa. Uskon, että parlamentin neuvotteluryhmän yhtenäisyys oli ihan avainasemassa hyvien tuloksen kannalta ja mielestäni myös komissio piti kiinni varsin vakavahenkistä kannasta, erityisesti mitä tulee maksuihin, ja teki varsin selväksi neuvostolle sen seikan, että jos mentäisiin pidemmälle kuin komissio oli pannut äh, katoksi maksulle, niin silloin se olisi sitten neuvoston vastuulla. Samoin toisin kuin viime vuoden neuvottelussa jotka todellakin tässä pitää unohtaa, niin nämä neuvottelut ovat ne neuvottelut, jotka kannattaa muistaa hyvässä mielessä. Ja herra Gayer tulee, to, toivottavasti saa saman onnen ensi vuonna niin tiiminsä kuin neuvoston ja komissionkin kanssa, niin että saadaan hyvät neuvottelut silloinkin, joten kaikki, onnittelut kaikille ja tässä erityisesti parlamentin valtuuskunnalle. Niin, sitten kun alkaa työstä ensi, nyt kun on viety loppuun tämä rupeama, niin sitten on taas ryhdytään valmistelemaan uutta monimutkaista talousarviota. Ja kun ajatellaan tätä kontekstia vielä, jossa nyt toimimme, sitten viimeinen kommentti tästä kontekstista. On totta, että neuvottelut siis suivat hyvin jossakin vaiheessa yötä. Ainoa, että halusimme, oli päästä kotiin ja lukea vain näitä uutisia, kuulla uutisia. Mutta tämä osoitti kuitenkin myös, että löytyi sitkeyttä, kun toimittiin näin, vaikka tiesimme, mitä tapahtui Pariisissa, koska Mehän halu, hehän haluavat juuri muuttaa meidän elämäntapansa, nämä terroristit haluavat muuttaa työtapojamme, he haluavat lopettaa vapaudet, joille EU perustuu, joten huolimatta näistä olosuhteista Tämä oli hyvä esimerkki, jota siellä osoitimme ja saimme aikaan vielä sopimuksen asiasta. Niin kuin te sanoitte, niin äh, Espanjassa tietysti Baskimaassa meillä on liikaakin kokemusta terrorismista. Se on todella rankkaa, mutta pitää vain sietää, koska Periksi ei voi antaa. Merci. Kiitoksia. Emme ollenkaan epäile sitä, ettemmekö voittaisi terrorismia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalaiset ovat solidaarisia ja hankkivat itselleen tarvittavat välineet toimia, jotta voidaan saada aikaan tuloksia. Edustaja Manka haluaa puheenvuoron lyhyt keskustelu nyt, koska esityslista on kuitenkin aika äh, raskas meillä tänään. Ďakujem, pán predseda. Každý z nás má svoj vlastný subjektívny pohľad na svet a preto aj ja si myslím, že Monsieur Manka. Monsieur Delaney. Ah, äh, oui, mon tour de... Haluaisin puolestani sanoa, että olen tyytyväinen saavutukseen. Onnittelen pääsittelijää, muitaesittelijöitä ja varjoisittelijöitä. Minä olen tietysti tyytyväinen otsakkeesta kaksi tuloksista, koska maatalous, budjetin esittelijä herättelee tässä kysymyksiä nuorisotakuun suhteen. Paine täytyy pitää yllä. Tapasin nuoria ranskalaisia eilen ja annoin heille mahdollisuuden tavata komission edustajia, koska tapaamalla kenttää komissio voi saada viestin perillille. Haluan edistää tätä nuorisotakohjelmaa, joka on minusta tärkeä koko Euroopalle. Ja lopuksi. Budjetit tästä lähtien tulee olemaan vaikeita. Maahanmuuttokysymys on tilapäisesti ratkaistu, mutta vaikka meillä on tuloksia 13. päivä saatu, niin eurooppalaista puolustusta ei voi pitkään unohtaa tulemme pohtimaan tätä asiaa ja seuraava budjetti. Siinä pitäisi ottaa tämä eurooppalainen ulottuvuus mukaan. Me, meillä on heikkouksia tässä suhteessa ja täytyy ajatella myös Ranskan vastuuta. Dernier Merci bien, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin tietenkin haluan ilmaista sen, mitä kaikkea tunsimme sovittelun aikana johtuen näistä tapahtumista. Olimme siis sovittelussa ja sitten tapahtui tämä aivan hirvittävä hyökkäys Pariisissa. Se lähetti myös meille viestiä. Siitä, että Eurooppa ei todellakaan ole vielä sitä, mitä sen pitäisi olla. Sitten komission talousarviosta. Ensimmäinen Georgiavan talousarvio tässä, jos verrataan tätä prosessia viime vuoteen, niin tämä oli hyvä neuvottelu. Rupeamme Samoin Luxemburgin puheenjohtajavaltio toimii todella hyvin esimerkillisesti, mutta joka tapauksessa on ilmasta missä määrin pidämme tiukkaan tätä monet rahoituskehystä, joka on hyväksytty vuoteen 2020 mennessä. Sitten herra Fernandes toimi erittäin myönteisessä hengessä ja hän onnistui soveltamaan tiettyä tervettä järkeä näissä päätöksissä, jotka ovat mahdollisia rahoituskehyksissä. Olemme käyttäneet lähes kaiken liikkumavaran, olemme käyttäneet joustovälinettä. Täältä kannalta katsottuna uskon, että tämä oli selvä menestys ja onnistuminen. Mutta vieläkin on pitkä matka suhteellisiin tarpeisiin, joita EU-ssa on. Euroopan talousarvio edustaa yhtä prosenttia suurin piirtein BKTstä ja meidän kykymme toimia tältä pohjalta on noin yksi prosenttia tästä talousarviosta vielä, joten näin ollen rajat kyllä tulevat vastaan toiminnassa varsin nopeasti. Joka tapauksessa suhtaudun myönteisesti tähän sovitteluun ja sen tuloksiin joka tapauksessa meidän ryhmämme täytyy vielä keskustella tästä ja päättää ennen täysistuntoa. Te varmasti muistatte, että vihreät EFA on äänestänyt aikaisempia, viimeisempiä talousarvioita vastaan. Nyt katsotaan sitten, miten tässä kertaa käy, mutta mahdollista on, että äänestämme puolesta. Ja se syntyy kuitenkin vain, jos kaikki ymmärrämme, että tämä talousarvio on vasta ensimmäinen osa, niin kuin puheenjohtaja sanoi tässä alussa, nimittäin ensimmäinen sivu todellista keskustelua, kun aletaan muuttamaan rahoituskehystä ensi keväänä ja keskustelemaan tästä. Tässä mielessä ehkä kannattaa tätä tukea ja osallistua tähän keskusteluun monivuotisesta rahoituskehyksestä. On tapahtunut liikaa asioita vuoden 2013 jälkeen Haluaisin sanoa vain muutaman seikan. Talouskriisin kumulliset vaikutukset euroalueen lähes räjähtäminen, Euro- Kreikka esimerkkinä hiljattaiset kasvavat et, epätasapainotekijät alueiden maiden välillä. Euroopan aloite on symboli juuri tästä kysymyksestä ja juuri tämä on tavallaan jäänyt sinne aivan odotushuoneeseen sitten pakolaiskriisi ja mitä se tarkoittaa. Meillä olemme että olemme hyväksyneet talousarvion, joka on nyt ihan maksimikoossa, mutta se ei mitenkään riitä, jotta voidaan vastata vaatimuksiin, joita nyt on sitten neljäs erilaiset avoimet konfliktit rajoillamme ja sitten tämä on nämä perjantain järkyttävät tapahtumat. Toivottavasti tämä oli vain tällainen episodi eikä mikään rakenteellinen pysyvä tilanne. Joka tapauksessa tässä tarvitaan reaktioita, vastauksia, te- turvallisuuden tehostamista, mutta pitää myös vahvistaa sosiaalisen puolen vahvistamista. Sitten viidentenä asiana myös viittaan näihin parisin tapahtumiin, tai parisin tapa, paris, parissa pidettäviin ilmastokonferenssiin ja näihin kysymyksiin. Tässähän tarvittaisiin kokonaan uutta rahoituskehystä. eritä muuttaminen. Täytyisi pystyä edistymään, saamaan vero, lähes verotuksellinen unioni ja niin edelleen. Kiitoksia. Merci. Merci. Kiitoksia. teidän kannostanne sitten vielä viimeinen puhujamme. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχήν να ευχαριστήσω για... Paljon kiitoksia. Minäkin kiittäisin kaikkia, jotka tekevät sovittelun mahdolliseksi. Tämä oli merkittävä saavutus myös Euroopan parlamentille. koska budjettivallan tähän on merkittävä osa työtämme. Ja kun meillä on vankka esittelijä- ja varjoesittelijätiimi, voimme onnistua odottamattoman hyvin. Ja jos meiltä tarkastetaan mikä on menestyksen salaisuus, se on yhtenäisyys. Se vahvistaa meitä. voimme ylittää yksilökohtaiset erimielisyydet kiinnostuksen kohteet ja nähdä ison kuvan. Kovaa työtä tekivät esittelijät ja avustajat. Ja ajatte, että parlamentti voi olla suurempi kuin osiensa summa. Vielä kerran kiitoksia. Minut Tämä harjoitus teki ylpeäksi. Tämä varmasti pääsi esittelijöihin ja varjostelijoihin. L'ultime conclusion concluir Merci, merci à vous, monsieur rapport. Kiitoksia, kiitoksia yleisesittelijälle. On totta, että ratkaisun hetki tapahtui vakavassa hengessä tilanteessa. Silloin todella vahvasti tunsimme, että keskustelussa, keskustelu tuli, tuli hiukan toissijaista. Ja koska nyt veimme tämän asian kuitenkin loppuun, jos se johtuu siitä, että meillä on vakaumuksia ja kun on vakaumuksia, sen tuntee ja se ymmärretään. Ja on totta, että jokainen osoitti, osoitti vastuullisuutta, realismia. Ja pitää tietenkin kiittää komissaari Georgievaa, puheenjohtajavaltiota. He pit, pitivät tiukasti kannastaan kiinni, erityisesti maksuissa. Haluaisin kiittää Jens Geieria Ilmeisesti joka toinen vuosi tunnumme onnistuvan. Se taitaa olla tämä rytmi. Ja haluaisin, että rikottaisiin tämä skeema, jossa vuoroin onnistutaan, vuoroin epäonnistutaan, enkä haluaisi, ja haluaisin, että Jens Geier, Geier pystyy tämän muuttamaan ja osoittamaan mm, ensi viikolla sitten toivottavasti äänestyksessä toimimassa tämän mukaisesti, eikä varmasti hämmästy näissä olosuhteissa, että tiettyjä korjauksia joudutaan talousarvioon tekemään vuoden 16 aikana. Sitten maksut ja sitoumukset. Olemme nyt lykkäämässä valtavaa velkavuorta eteenpäin, ja jos ajatellaan, että 2016 kaikki suusi aika hyvin, koska äh, sitoumus rästien maksuun pitäisi auttaa maksussa, mutta kuitenkin vuonna 2017 varmaankin olemme todella herkässä tilanteessa. Näin ollen jokainen täällä varmasti ymmärtää hyvin keskustelun merkityksen, joka meidän täytyy komission kanssa käydä tästä keskivaiheen tarkastelusta. Ja kohtahan tulemme tästä puhumaan. No niin, jätämme tämän asian nyt tähän talousarvion 2016 15. Tiedän, että monet kollegat haluaisivat nopeasti päästä äänestämään 10 vai 10, mutta kuitenkin jos nyt alamme äänestää, hyvät kollegat, ja sitten jatkossa vielä palaisimme esityslistan kohtaan kuusi, Euroopan investointipankin vuosikertomus. Sen esittelee Eider Kardias Saval. Jos kukaan ei vastusta, Onko tämä teille ongelma kenties? Ça va? Alors, je vous invite à glisser vos cartes dans, dans l'appareil de, de vote. Zero. No eikö sitä kutosta, se ei nyt mennäkään? Eikö sano Anteeksi. Öö, Siis ensin äänestämme ennen kohta kuusi. Onko äänestys alkaa? Sitä testi. Tämä on siis testi. Alors Bon, il y a 25 votants. 25 äänestää. Ensimmäinen äänestys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 voter alors une expression positive. Siis kuusi tarkistusta. Herra Ashworthilta, kuka haluaa äänestää näiden kaikkien, kaik, näistä kaikista? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kokonaisuudessaan. Siis lisätalousarvio kahdeksan, koneäästys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22, 22 pois äh, tyhjää. Sitten joustavainen varojen käyttöönotto, jotta voidaan vastata maahanmuuttokysymykseen. Meillä on kolme tarkistusta Ashfordilta. Voidaanko äänestää kaikista kolmesta kerralla? Kukaan ei vastusta. Ketkä haluavat äänestää näiden puolesta? Vastaan tyhjää hylätty. Sitten joustovälineestä nimenhoito äänestys alkaa. Päättyy. 23 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. EUn solidarisuusrahaston käyttöönotto, ennakkomaksujen maksaminen, Tarkistuksia ei ole, joten nimenhuuto äänestyksenä saaka. Äänestys päättyy. ei ole tyhjiä ääniä. Rova Garja Sabal. tässä on joukko siirtoja. Sur la section 3. Une seconde que je retrouve mes papiers, monsieur. Minä etsin tässä papereistani. Eh, no. Les transferts 31, 33, 34, sí. 37 ja 38. Ya lo tengo, presidente. Klausin puheenjohtaja. Meidän pitää sitä viidestä siirrosta. Ensimmäinen 31. Se vahvistaa budjettikohtaa COSME, budjettikohtaa 8,8 miljoonalla eurolla. Sitten toinen siirto 33. Tässä vastataan kriisiin ja nouseen kriiseihin. Tämä ty on 10 miljoonaa euroa mukana. Sitten seuraava siirto 34, se liittyy kalastussopimukseen Mauritanian ja Liberian kanssa. Tämä on tällainen erityispiirre kalastussopimus, koska emme lausuntokaan ole vielä näistä laatineet, mutta meidän pitää jo nyt siirtää osa rahoista ennen kuin sopimus on saatu aikaan. Sitten on siirto 37, 1,3 miljoonaa euroa ERDFlle, ähm, EAKRlle, noin teunokenttä. Tällainen Baltian alueelle arvoista yhteistyöstä on kysymys. Tässä en muistanut puhe, se on termiä espanjaksi. Sitten 1,4 miljoonaa euroa kriisinratkaisumekanismille. Tässä kaikki siirrot, mitään ongelmaa näihin ilmeisesti ei liity, ja oletan, että voimme äänestää niiden puolesta. Eh Hyvä, koska ehdotatte, että äänestämme puolesta. Kiitän teitä tästä esittelystä. Sopiko teille, että ryhmänä äänestetään yhtenä ryhmänä viisi siirtoa, jotka meille tässä esiteltiin. Kukaan ei vastusta, joten nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Scrutin clos. Päättyy. Siirrot on hyväksytty. Nyt annan puheenvuoron Tsekovskille, joka korvaa Rova Holmajeria. Hän kertoo muiden pääluokkien siirroista 2015. Anteeksi, herra. Ja, ja tu dneska, e, dneska zastupuju... Minä... Majer, která musela e, odejít. Kiitos puheenjohtaja Monika Holmeier joutuu lähtemään live-valiokuntaan, jos käydään tärkeää keskustelua, joten minä kommentoisin näitä siirtoja regivaliokunnasta. Monika on jo kertonut useamman kerran näistä siirroista. Ja mitään erityistä tässä ei ole. Tässä on kuusi siirtoa kohdassa yksi. ja olemme jo luvanneet keskustella tästä. Yksi siirtokohdassa yksi artiklan 25 mukaisesti EUn oikeusasiamiestä koskeva siirto. Ja yksi siirto koskee Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Ehdotan, että nämä kaikki siirrot hyväksytään nipussa. Mielestäni tässä ei ole mitään kiistanalaista. Keskustelua ei tarvita. No, sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su... mais euh, elle n'est pas de nature. Euh... Ne, niitä voidaan siis pitää tavallaan hyväksytynä, jos te vastustatte alueiden komitean siirtoon, haluaisin, että siitä, siinä kohdalla tehdään poikkeus Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mistä te olette ihan oikeassa? Mutta minä en halua herättää epäilyksiä näiden toimien suhteen. Ei ole ongelmia, jos me lykkäämme tätä asiaa. Ja koska sitten ei pysty tulemaan paikalle. Hänellä on toinen tärkeä kokous, joten ehdotan, että äänestämme kaikista kohdista tätä kohtaa lukuun ottamatta. Ja seuraavassa kokouksessa voimme käsitellä tätä asiaa kaiken tiedon vallassa. Se olisi paras tapa Ja näin tapahtumien seurattavuus olisi mahdollisimman suuri, mihin me aina pyrimmekin. Le, le, je, je trouve votre suggestion excellente, monsieur. Hyvä ajatus yleisöstelijä. mutta jos ei tänään äänestetä, siirrot ovat silloin automaattisia, joten on parempi, että äänestetään siinä tapauksessa, jos haluaa vastustaa siirtoa. Siis jos ei äänestetä, Alors, c'est un virement pour info ou pas celui-ci Oui, c'est des virements pour info. Oui. Siis tämä on tällainen automaattinen tavallaan se, siirto, herra Kavades. Le, le postpone. Ja me lykätä. Tätä asiaa. Ok. Jos ei voi, äänestää puolesta koska nämä asiat eivät ole yhteydessä toisiinsa. La question que posé... Pitää kuitenkin selvittää tämä kysymys, joka herra Sani esille. Se oli tärkeä kysymys. Eikä, siihen täytyy vastata. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Puheenjohtaja. Minä myös. Haluaisin myöhemmin tarkistaa, onko tässä yhteys vai ei. Täytyy olla vakavissaan, kun asioita ottaa käsittelyyn. Jos tällaisella ei mitään tekemistä siirron kanssa, kysymys tämä pitäisi herättää nyt, vaan jo näin toisena hetkenä. Tällä hetkellä minulla ei ole mahdollisuutta sanoa, onko tässä kytkessä vai ei. Enkä usko, että meillä on mahdollisuutta keskustella nyt, mutta meillä tulee olemaan aikaa Ehkä tämä olisi pitänyt tehdä jo. Mutta tämä kysymys voidaan esittää myös muissa valiokunnissa, kuten talousarvion valvontavaliokunnassa. Mutta en halua käsitellä asiaa ilman esittelijän läsnäoloa. Jos äänestetään, enkä näe yhteyttä, äänestetään puolesta. Jos lykätään, lykkäys on mielestäni kyllä vaikeaa. Tämä ei ole mikään valtaisa summa. Kyse on periaatteesta, joka tein kysymykseen ja ehdotan nyt, että otetaan tämä seuraavaan kokoukseen istusistalle. Herra Gianni on samaa mieltä näköjään. Hyvä. Oletteko te muut samaa mieltä siitä, että kokonaisuudessaan nämä siirrot, jotka ovat ilmoitussiirtoja, ilmoitusasioita, niin voidaanko niitä pitää hyväksyttynä ilman äänestystä. Ollaan siis samaa mieltä tästä. Sitten siirrytään siirtoon, josta kyllä pitää äänestää. Tästäkin on näytetty vihreää valoa, joten me äänestämme siis Euroopan sosiaali- ja talouskomitea, sosiaali- ja Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 22.3 tuloksella yksi tyhjä ääni. Sitten alueiden komitea Tämä siirto voidaan, tai sen käsittely voidaan lykätä. Joo. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Monsieur Euh, S'il est possible de vous exposez là, monsieur. Se, mitä nyt estätte, herra Depre, on tällaista budjettikosmetiikkaa. Tehdään tällainen keräilysiirto, maksetaan 2016 vuokra tänä vuonna, jotta saadaan määrärahoja ja voidaan tätä kautta vastata tähän lisätarpeeseen ilman, että sitä liikaa puhutaan. Tämä tekne on sietämätön. Meidän pitää olla vilpittömiä kirjanpidossamme. Ja me olemme tilivelvollisia toimielimille, joita itse valvomme. Joten onko teille samaa mieltä, että lykätään tämä hyvä? Termine. Joten nyt olemme käyneet läpi. Tämän kiinteistövuoteksesta ei ole mitään siirtopyyntöjä. Sitten esityslistalle takaisin. ei Euroopan investointipankki vuosikertomus. Gardia Sabal. Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä budjettivaliokunta antaa lausunnon EIPn vuosikertomuksesta. Tällä kertaa vuosi 2014 kyseessä. Tässä on kolme kohtaa tavallaan tässä lausunnossa. Ensimmäinen kohta Toki es la primera vez que hacemos... Junckerin suunnitelma. Nyt voimme jo puhua tästä kaksi asiaa. Ensinnäkin pitää valvoa. Se cumple. Täydentävyys toteutuu ja toisaalta ottaa esille yhteistyö, jota ei tee ja kansallisten kehityspankkien välillä on. Sitten toiseksi olen ottanut esille rahoitusvälineet. Nämä liittyvät varsin läheisesti EIPn toimintaan. Toisaalta on totta, että se on parantanut tiedon antamista tiedottaminen on parantunut EIPn komission välillä rahoitusvälineistä, mutta meistä puuttuu tällainen globaali perspektiivi tai näkemys, ja tätä kautta me voisimme saada paremman kuvan tilanteesta ja tämän globa- kokonaiskuvan lisäksi tarvita, haluamme myös yksityiskohtia enemmän. Se siis tavallaan molempia kaivataan tästä valokuvasta. Ja toisaalta pyydämme, että EIP käyttäisi kaikkia välineitä käytössään, jotta voi lisätä toiden toimielinten ja muiden pankkien osallistumista näiden rahoitusvälineiden käyttöön. Ja kolmantena puolena tässä lausunnossa se liittyy ulkoiseen mandaattiin. Me viittaamme me tutkimme yksityiskohtaisesti, miten on toteutettu mandaattia ja toteamme, että voidaan aktivoida kolme miljardia, jotka oli jo suunnitella silloin, kun tarkistettiin keski, tehtiin keskivaiheen tarkastus. Sitten puhutaan hiukan johdonmukaisuudesta EUn politiikkojen kesken. Ja tässä korostamme sitä, että kaikki hankkeet, joita rahoitetaan EIPn kautta, ne niiden pitää täyttää EUn poliittiset tavoitteet, ja jos näin ei ole, niin silloin näitä hankkeita ei rahoiteta tietenkään EIPstä. Siinä kaikki. Merci. Kiitoksia. Huomioita, kommentteja. Edustaja Taro. Merci, monsieur le président. Merci, M. Tarrant. La parole... Kiitoksia. E, sitten Kiitoksia puheenjohtaja omasta puolestani. Haluan myös kiittää esittelijä tästä lausunnosta. Se heijastelee pitkälti meidän ryhmämme näkemyksiä. Tietenkin sen jälkeen, kun Sitten investointien rahasto tuli voimaan, EIPn asema on vahvistunut. Tämä näkyy varsin hyvin tässä lausunnossakin, jonka lausunnon niin esittävät tekee. Kolme asiaa. Se ei ole kuitenkaan ristiriidassa tämän sisällön suhteen, mutta mahdollisesti tämä voisi olla lisäyksenä ensinnäkin EIPn rooli, kun se rahoittaa PK-yrityksiä. PK-yritykset Euroopassa edelleen olevat vaikeuksia, äh, mitä tulee luoton saantiin rahoitukseen. EIP tietenkin voi olla osa ratkaisua, sillä voi olla hyödyllinen rooli tässä ja siksi meidän pitäisi rohkaista EIPtä täytäntöön ottamaan käyttöön niitä rahoitusvälineitä, jotka kohdentaa erityisesti pk-yrityksiin toiseksi ulkoinen mandaatti EIPllä verrattuna niin, itäisen kuin eteläisenkin naapurustoon tietenkin haastavat ajat molemmissa suunnissa. Ukrainan tilanne, etelän tilanne. Jos haluamme lopettaa maahanmuuttoaalot Eurooppaan, niin sillä tietysti pitää parantaa elinoloja näissä alkuperämaissa, ja minä uskon, että EIPllä voi olla tässä rooli. Se voi parantaa infrastruktuuria, sosiaalista infrastruktuuria, investointia tarvitaan kaupunkialueilla, terveydenhoidossa, koulutuksessa, Siis näin voitaisiin parantaa näiden ihmisten elinoloja alkuperämaissa. Tässä ei peistä voisi olla paljonkin hyötyä. Sitten kolmanneksi lyhyesti vieläkin huomaamme, että on huomattavia maantieteellisellä eroja EU-jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee EIPn rahoituksen saantiin ja mielestäni meidän pitäisi huolellisemmin tarkastella, miten voimme välttää maantieteelliset alakohtaiset eriarvoisuudet ja varmistaa EIPn rahoitus. Myös tämän tyyppisiä tarkistuksia EPP on tehnyt. Emme siis vastusta mitenkään tätä mielestämme hyvää mietintöä, vaan tässä vain hiukan lisäämme joitakin kohtia vielä siihen. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten tarkistusten aikaraja on 23. marraskuuta, se ei ollut 17. Sitten tästä äänestetään budjettiasian valiokunnassa 10. joulukuuta Konto ottaa kantaa 28. tammikuuta ja sitten mietintö tulee täysistuntoon maaliskuussa. Nyt puheenvuoron saa esittelijänä Lewandowski, herrat Lewandowski ja Depre. Tässä on kyse ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisesta. Kuka haluaa ensimmäisenä puheenvuoron? Edustaja Lewandowski. Kiitos, kiitoksia, Debrein. Lyhyesti puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä tässä Lewandowski niin osuvasti sanoi. Haluan vain sanoa, että meidän toim- liikkumavaramme on aika rajallista, koska kyse on neuvoston asetuksesta. Kun, kun on kuultu tuomioistuinta ja Euroopan parlamentin ja minä olemme tutustuneet tähän tekstiin, meidän mielestämme Pitää tukea sitä tällä tarkistuksella, jo, jonka olemme tehneet. Kukaan ei näköjään halua puheenvuoroa. mennään vielä, että tarkistukset täytyy jättää viimeistään 24. marraskuuta kello 12 ja me äänestämme valiokunnassa 3. joulukuuta. Ja sitten joulukuun toisessa täysistunnossa äänestetään tästä asetuksen muutoksesta. Sitten on vuorossa tavallaan kuuleminen. Tämä koskee omia varoja käsittelevää korkeaa korkean työryhmää. Olemme pyytäneet pyytäisin nyt vierailijoita ja muiden toimielinten edustajia poistumaan koska meillä on kokous suljetuin ovin. Myös tämä